puheenvuoronsa aluksi esittelijä kollega Leitfried täsmälleen neljä minuuttia. No, tee parhaani. Mitä tähän lainsäädäntöehdotukseen tulee, niin täytyy ensinnäkin sanoa, mistä ei ole kyse. Kyse ei ole siitä, että ottaisimme käyttöön uudenlaisia standardeja, kun melutasoa mitataan Kyse ei ole siitä, että asioita käsiteltäisiin tieteellisesti eri tavalla, ei me lähde tekemään suuria muutoksia. Kyse on oikeastaan siitä, että komissiohan lähti liikkeelle siitä, että meluntorjunta toimenpiteet olisivat Euroopassa johdonmukaisemmat. Komissio nimittäin pelkäsi, että eri jäsenvaltioissa käytetäisiin erilaisia meluntorjuntatoimenpiteitä. Ja tämä johtaisi kaikkien asianosaisten osalta epävarmaan tilanteeseen. Tämä oli siis taustana tässä. Sinänsä hyvä ajatus, mutta yleensähän siinä käy niin, että kun komissiolla on joku aie, niin joskus komissio ampuu liian pitkälle ja ei todellakaan ymmärretä, ettei komission tarvitse puuttua kaikkiin asioihin, niin kuin tässäkin kävi. Mikä oli komission aie? Aikeena oli todellakin se, että se laatisi lainsäädäntötekstin, joka antaisi mahdollisuuden kansallisten meluntorjuntatoimenpidemääräysten käyttöön ottamiseksi, ja jos ei ole noudatettu olemassa olevia määräyksiä, niin niihin voitaisiin puuttua. Enemmistö parlamentaarikoista oli sitä mieltä, että sellainen toimenpide ei voisi olla kovinkaan järkevää. Monet Eurooppala, Euroopan kansalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että Euroopan unioni puuttuu niin moniin seikkoihin, joihin sen ei tulisi puuttua, kun asiat olisi voitu hoitaa myöskin kansallisin menettelyyn. Joten yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa löysimme ratkaisun, joka mielestäni huomioi nämä esitetyt asiat. Eli yhtäältä varmistetaan, ettei turhaan komission taholta puututa kansallisiin asioihin. Eli jos kansallisella tasolla asiat voidaan hoitaa, niin näin tulisi jatkossakin toimia. Mutta komissio voisi selvittää, mikä on tämänhetkinen tilanne eri jäsenvaltioissa ja ottaa siihen liittyen kantaa. Mielestäni tämä on ihan perusteltu ratkaisumalli ja kuten sanottu, tavoitteenamme ei tämän lainsäädännön osalta ollut se, että lähtisimme tulkitsemaan tilannetta uudella tavalla tai ottamaan käyttöön uusia meluntorjuntamääräyksiä. Se edellyttäisi toisenlaista direktiiviä tai lainsäädäntötekstiä mutta siitä ei ollut tässä yhteydessä kyse. Meidän tehtävänämme oli vain varmistaa, että vaalitaan toissijaisuusperiaatetta. Saanen tässä yhteydessä vielä kiittää varjoesittelijöitä erittäin rakentavassa hengessä tehdystä yhteistyöstä. Tulos on hyvä ja siihenhän poliittinen työ perustuu. Vaikka näkemykset poikkeavat toisistaan, niin hartiavoimin tehtynä työ voi olla todellakin hedelmällistä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos kollega Leichtfried. Nyt puheenvuorossa komission jäsen Kallas. Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minä tuen saavutettua sopimusta lentomelusta neuvoston ja parlamentin kesken jonka herra Leitfried juuri esitteli. Ja haluaisin esittelijää onnitella, kuten varjoesittelijöitäkin uurastuksesta. Parlamentti on nyt pystynyt viemään eteenpäin lopputulosta niin, että se on näkyvämpää, niin että terveysnäkökohdat on huomioitu paremmin, kuten myös yleisön osallistuminen päätöksentekoon prosessiin. Komissiolla oli korkeammat toiveet niin, että voitaisiin saada enemmän aluksia mukaan ilmaluksia niin, että kaikki osapuolet kunnioittaisivat prosessia, kun lentorajoituksia hyväksytään. Kaiken kaikkiaan uudet säännöt lentomelon osalta on hyvä, ovat hyvä kompromissi. Näin voidaan suojella Euroopan kansalaisia lentomelua vastaan. Kansalliset viranomaiset voivat itse tehdä sitten päätökset lentorajoituksista, joita edellytetään tietyillä lentoasemilla. Melu määräykset varmistavat sen, että näitä valmistellaan hyvien käytänteiden pohjalta kautta Euroopan niin, että mukana ovat kaikki asianosaiset. Käytetään näyttöä perusteena, kun päätöksiä tehdään lopullisesti. Lisäksi tämä säädös takaa sen, että käytänteet linjoitetaan ikaon periaatteiden mukaan, että meillä on tasapaino lähestymistapa, jotta voidaan helpommin tätä soveltaa myös Yhdysvaltain sopimuksen kanssa. Me olemme laatineet julkilausumaan myös tästä direktiivistä. Siinäkin korostetaan, mikä merkitys tällä on terveyden kannalta. Komissio parlamentin lailla on sitä pitänyt tärkeänä. Kiitos. Kiitos komission Kallas. Nyt ovat vuorossa ryhmien puolesta puhujat aluksi kaksi minuuttia kollega Gaalo. Kiitos puhemies. Minä olen vakuuttunut siitä, että yksimielisyyssäännöistä ja menettelyistä, joka liittyy melun liittyviin toimintarajoituksiin lentoasemilla, on hyvä uutinen kansalais Euroopassa, ennen kaikkea niille, jotka asuvat lähellä lentoasemaa. Ja minun tapauksessani kysymys on Frankfurtin lentoasemasta. Tämä on esille sekin, niin siis että Totta kai lähestysperiaatetta noudatetaan täysin. Ja tämä tasapainon lähestymistapa, siihen yhdistetään lähestymisperi, koska on tärkeää, että siellä missä melu syntyy ja missä sitä pyritään torjumaan, myös vastaavat viranomaiset ovat ne, jotka sanovat asiassa viimeisen sanan. Hyvät argumentit ja kannatut komissiolta totta kai ovat sellaisia, että kaikki osalliset ne mielellään kuulevat, mutta päätöksen täytyy syntyä paikan päällä. Minusta on myös tärkeää, tämä on mainittukin se, että terveydensuoja on sisällytetty tekstiin ja että me saamme komission lausuman, joka merkitsee sitä, että menon vaikutus terveyteen otetaan huomioon paremmin tässä ympäristöä koskevassa direktiivissä. Tämä on hyvä uutinen myös niille, jotka asuvat lähellä lentoasemia siksi, että melu, melua eniten aiheuttavat lentokoneet voidaan nopeammin saada pois liikenteestä ja että me olemme myöskin sitoutuneet siihen, että tällä asetuksella, että tulevaisuudessa lentoasemien ympäristössä ovat ihmiset saavat paremmin tietoa siitä, mitä on suunnitteilla. Kokonaisuudessaan siis tulos, jota kelpaa katsella, ja jossa huolehdimme myös siitä, että luottamus vastuullisiin henkilöihin paikan päällä, vastuullisiin tahoihin paikan päällä säilyjän menettelyt, kuten sovittelu, jotka ovat usein tärkeitä, säilyttävät oman merkityksensä. Kiitos myös esittelijälle ja kaikille kollegoille, jotka osallistuvat asian valmisteluun. Kiitos. Ja nyt puolitoista minuuttia kollega Liberatski. Mikrofon. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi. Kiitoksia kovasti. Haluaisin onnitella esittelijä, koska hän on laatinut erinomaisen asiakirjan. Haluaisin onnitella häntä hänen saavuttamastaan menestyksestä. Ja Periaatteessa kai hän Kallasin kanssa jo sopii, että kaikki tässä menee yksiin, enemmän joustavuutta jäsenvaltioille. Terveysasiat ovat paremmin esillä. Lisäksi asianosaiset pääsevät mukaan päätöksentekoon silloin, kun he asuvat lähellä lentoasemia. Minun mielestäni tämä on todellakin menestys. Näiden tekijöiden pitäisikin olla ratkaisevassa asemassa. Herra Kallaskin on puoltanut näitä kysymyksiä. Ei liikaa EUta, mutta riittävästi niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä. Olemme jo menossa vaalikampanjaa ja moni sanoi, että Euroopan unio tyrkyttää sitä ja tyrkyttää tätä. Joskus kuitenkin EU myös ratkaisi ongelmia. Aloitteen pitäisi olla joka tapauksessa kansalaisten käsissä. Tämä on yksi osoitus menestyksessä tämäkin keskustelu ja tämä asiakirja. Vastaavissa asioissa pitäisi toimia samoin, kun on kyse esimerkiksi kansalaisten elintasosta. Olen iloinen, että tällaiset tekijät on huomioitu. Emme tässä kuitenkaan sääntele pieniä lentoasemia. Se on erittäin hyvä asia. Kiitos. Nyt kollega Maisna, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Tremosa. Hän ei, siis hänen puolesta kiitän kollega Leifridia. Valitettavasti kollega Tremosa ei päässyt paikalle. Niin, yhtäältä me tarvitsemme lentoliikennettä, se on aika lailla vilkasta Euroopassa ja ennusteiden mukaan tahti vain tiivistyy, joten meidän täytyy pohtia, että miten tämä voidaan hallinnoida, miten voidaan rakentaa näitä uusia kiitoratoja niin, etteivät alueen asukkaat joudu kovinkaan suuren melusaasteen haitallisen sellaisen uhriksi, joten meidän täytyy tästä syystä löytää tällainen tasapainoinen ratkaisumalli, jota ICAO on ehdottanut kansainvälisellä tasolla. Eli kan- paikallisella tasolla täytyy katsoa, mitkä asiat on huomioitava. Asukkaiden terveys ja infrastruktuurin rakentamisen tarve ja työpaikkojen luomisen tarve. Mielestäni on hyvä, että nämä asiat on huomioitu tässä yhteydessä. Ja kuten sanottu, tänään keskusteltiin jo vaihtoehtoisista polttoaineista. Tulevaisuuden lentokenttähän voisi käyttää sähköä sähköisiä ajoneuvoja ainakin kentällä hyödykseen. Se vähentäisi melusaasteita, mutta se on tulevaisuuden visio. Tässä yhteydessä voitaisiin sanoa, että yölentokielto, niistä päätetään paikan päällä, niitä päätöksiä ei tehdä EU-tasolla. Se olisi järkevä ratkaisumalli, sillä olosuhteet paikallisella tasolla ovat aina erilaisia lentokentästä riippuen, joten päätökset olisi tehtävä yhdessä kansalaisten kanssa paikan päällä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Lichtenberger, yksi minuutti. Herzlichen Dank. Sylmiset kiitokset. Kiitos ennen kaikkea myös kollega Lightfriedille, joka yhdessä meidän kaikkien kanssa on neuvotellut intensiivisesti. Ja kiitos tästä tapauksessa myös neuvostolle, joka suostui siihen, että nyt onnistui lentoasemien paikalliseen melunsäätelyyn puuttuminen. Sitä on muutenkin vaikea saada aikaan, joka on ollut mukana tällaisessa prosessissa tietää, että näin on. Siitä huolimatta edelleenkin valtavasti jää niin sanottu tasapainon lähestymistapa. Miksi se on valitettavasti? Siksi, että tasapainon lähestymistapa merkitsee viime kädessä sitä, että ei ole yörauhaa tai yölentokieltoa, vaan enintään ehkä jonkinlainen eh, ilm- melusuojajakso. Tässä meillä on ongelma. Ongelma, joka vaikuttaa kenties muitakin, muihinkin alueisiin, koska jos me haluamme lähteä liikkeelle siitä, että oikeus terveellisen ympäristön, oikeus terveyteen on jotakin, mikä asettaa sellaista vastaan, mikä on muutaman yrityksen intressit voittojen aikaansaamiseksi. Se on väärä tapa toimia. Tämä voi koskea elintarvikkeita, voi koskea myöskin teollisuuden päästöjä. Ja siksi minulla on tässä suurimmat epäilykseni. Kiitos kollega Lichtenberg. Ja nyt yksi minuutti kollega Foster. Kiitos puhemies. Suuret kiitokset esittelijälle Lightfriedille. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Me noudatamme jo ICAOn tasapainot mitä on erittäin tärkeää, että näin jatkossakin teemme. Miten voidaan me lieventää meluhaittoja niin, että nopeutetaan CESAR-hanketta ja yhtenäistä ilmaa hanketta. Meidän täytyy kehittää myös moottoreita entisestään. Meillä oli tietyt huolet, jotka liittyvät siihen, miten mietintö etenisi. Olen nyt iloinen siitä, että kaikki huolet ovat hälvenneet maalaisjärki on voittanut, toissijaisuuskin on huomioitu. Eli neuvottelun aikana saatu edistys oli merkittävää, niinpä EKR mieluusti tukee asetusta. Haluaisin kiittää muitakin kollegoja, varjoesittelijöitä heidän osallistumisestaan tähän. Eli vielä kerran kiitokset herra Lightfried. Frau Kollegin Foster. Kollega Foster. Sallitteko välikysymyksen kollega Rybikiltä? Rübig. Herra Rübig. puhemies. Kysyisin unionin tutkimushankkeista. Horisontti kaksikymmentä on hyväksytty ja yhteiset tutkimuskeskukset, ne käsittelevät juuri ilmailun melupäästöjä. Uskotteko, että sitä kautta voitaisiin myöskin päästä huomattaviin melusaastevähennyksiin? Kiitoksia. Well, I'm, I'm sure that... Olen aivan varma, että jotenkin ne voivat tähän osallistua. Ehkä tärkeintä on se, että meillä on y- puhdas taivas yhteishanke. Parlamentti antoi sille miljardiluokan rahoja, niin että voidaan kehittää ilmaluksia, moottoreita. Eli tässäkin mennään kova vauhtia eteenpäin. Toivottavasti voidaan täytäntöpanoakin nopeuttaa sisarin osalta ja yhtenäinen ilmatilahankkeen osalta. Meillä on välineitä kyllä käytössä jo. Kiitos. Kiitos kollega Fosta. Ja nyt seuraava kollega Kolitsekelle paikalle, joten kollegan Marin Esku saa puheenvuoron kaksi minuuttia. domnule președinte dezvoltarea durabilă a transportului aerian presupune adoptarea unor măsuri menite. Kiitos, puhemies. Meidän täytyy varmistaa, että mahdollisimman nopeasti löydetään puutteisiin ratkaisumalleja. Mitä tulee ikä on normeihin, niin ne ovat perusteltuja. Kyse on sopimuksesta, josta neuvoteltiin myöskin parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja tarkoituksena on todellakin puuttua lentomeluun. Ja tärkeää on, että rajoituksia tehdään, mutta puuttumatta nykyisiin sopimuksiin. Mielestäni tämä on tasapainoinen ratkaisumalli ja tässä huomioidaan myöskin toissijaisuus periaate. Tästä ei koidu haittaa ilmailuteollisuudelle. Nykyiset lentokoneet joudutaan ö, korvaamaan, mikäli ne aiheuttavat liikaa melua. Kyllähän lentoyhtiöiden pitäisi pystyä modernisoimaan kalustoaan ja muuttamaan sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa tasapainoinen kaikkia lentokenttiä koskevat määräykset. Se ei ole helppo harjoitus. Meidän täytyy myöskin huomioida se, että ilmailutapahtumien määrä kasvaa jatkuvasti. Se ei kuitenkaan saa aiheuttaa turhaa haittaa lentokentien läheisyydessä asuville henkilöille. Nykyiset suunnitelmat pitävät sisällään myöskin määräaikaisia tarkistuksia. Kyse ei voi olla kestävästä kehityksestä ja työpaikkojen luomisesta, jos ei huomioida myöskin ilmailuteollisuus ja minkälaisia vaikutuksia näillä päätöksillä on muun muassa kansanterveyteen eurooppalaisella tasolla. Kiitoksia. Nyt menettelymän puhujalistaa. Kiitos herra puhemies. Kiitos puheenvuorosta. Lentoasemien lentorajoitukset liittyvät paljon meluun ja tämä on hyvä aihe. Me olemme sitä aikaisemminkin keskustelleet ja nyt olemme hyväksymässä sen. Olen iloinen siitä, että unioni on noudattanut kaikkia määräyksiä ja sääntöjä asian käsittelyssä Eli on kunnioitettu ikaon määräyksiä. Me pyrimme tässä auttamaan kansalaisia, joita rasittaa kasvava lentomelu. Yölentoja pitäisi rajoittaa. On hyvä kuitenkin, että Euroopan unioni yhdessä neuvoston kanssa ei halua kaikkia yhdenmukaistaa. Emme halua kuitenkaan, että kaikki on kautta linjan samalla tasolla. Me haluamme noudattaa toisiaisuusperiaatetta. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että terveysriskit on huomioitava. Kiitos. Ja lopuksi kollega Tsikau. Minä korostan sitä, että me yhdenmukaistamme yhtenäisiä sääntöjä liittyen lentomelun hallintaan Euroopan lentoasemilla. Minä olen sen puolesta, että paikalliset viranomaiset puolestaan päättää näistä toimenpiteistä, jos lentomelu halutaan lentoasemilla leikata. Voidaan myös yölentoja kieltää esimerkiksi. Minä korostan sitä, että direktiiviä 2002 vuodelta uudistetaan ympäristömelun hallitsemiseksi komission täytyy tästä antaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Kiitos kollega Tsikau. Nyt puheenvuoro saa komission jäsen Kallas. Puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitoksia kovasti kommenteista Tämä keskustelu osoittaa, että on mahdollista saada aikaan menestyksekäs lopputulos esityksissä, jotka liittyvät lentoasemiin. Se, että hyväksyttiin tämä melun rajoittaminen, hyväksyttävä melun rajoittamismääräys tulee varmasti kävaamaan mahdollisuudet neuvotteluille, jotka liittyvät siihen, miten neuvosto ja tuleva parlamentti keskustelevat sitten näistä lentosloteista ja myöskin huolinnasta lentoasemilla, mitkä ovat osa tätä pakettia. Tämä melu kysymys. Sen osalta voidaan todeta, että on mahdollista saada aikaan hyvä kompromissi ja saada aikaan sopimus. Mitä tulee sitten tutkimukseen, Rova Foss mainitsikin aivan oikein, että huomattavasti on eh, tämän yhtenäisen tai ilmatilan kautta saada saman aikaan sekä melun että saastumisen vähentymistä. Ja myöskin pyritään kehittämään moottoreita, jotka vaikuttavat selkeästi meluun. Ja olemme hyvin iloisia siitä, että tällainen liikennetutkimus saa enemmän rahoitusta kuin äh, aiemmissa rahoituske- rahoituskehityksessä, joten kiitoksia kovasti. Halas. Kiitos komission Kallas ja lopuksi esittelijä kollega Lightfade kaksi minuuttia. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra puhemies. Sisällöllisesti kaikki on varmaankin tullut sanottua, mutta saan vielä tässä kiittää kollegoja tästä rakentavasta lähestymistavasta. Koska tämä on varmaankin viimeisin puheenvuoroni tällä kaudella, niin saan esittää vielä seuraavan kommentin. Löytyy sellaisiakin kollegoja, jotka aina vastustavat kaikkea. He eivät koskaan osallistu yhteistyöhön, he pitävät tehtävänään vain ainoastaan mölyäminen täysistunnoissa. He haluavat rajoittaa parlamentin toimintamahdollisuuksia ja oikeastaan haluavat päästä eroon koko Euroopan parlamentista. Ja nyt jos katsotaan työmme tulosta, erityisesti tämän lainsäädäntöehdotuksen pohja liittyen, tämä on parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Muut kollegat todellakin ajavat huonompia lainsäädäntöehdotuksia. He haluavat, että kansalaiset eivät saa ääntään kuuluvin. He eivät halua, että he voisivat vaikuttaa lainsäädäntöön. He vastustavat demokratiaa ja arvon kollegat, minä olen aivan päinvastaista näkemystä. Minä haluan, että parlamentti on vahva ja itsenäinen, joka luo todellista demokratiaa ja enenevässä määrin demokratiaa Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos kollega Leichtfried. Keskustelu on näin päättynyt ja huomenna on, anteeksi on keskiviikkona kello 18. Nyt sitten on vuorossa yhteiskeskustelu elintarvikkeista sekä eläinten ja kasvien terveydestä. Kollega Pirillon mietin elintarvikkeiden lainsäädäntö, eläinten terveyttä, hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäsaineistoja ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt. Marit Paulsenin mietintö eläinten terveys ja ja herra Faimonin mietintö